muistopäivä. Tänään kunnioitamme yli 5000 eurooppalaisen terrorismiuhrien vuosipäivää ja mietimme samalla haavoittuneiden ja terrorismiuhreiksi joutuneiden tilannetta. Ajattelemme esimerkiksi kuutta, kuusi vuotta sitten 11.3.2004 Madridissa tapahtunutta katastrofia, jossa 191 ihmistä menetti henkensä 17 eri maasta ja 7.2005 Lontossa tapahtunutta katastrofia. Nämä ovat Euroopan laajuisesti ottaen vakavimmat terrorismiteot, joihin olemme täällä törmänneet. Tämä on vitsaus, joka on ongelma meidän sosiaalidemokraattiselle yhteiskunnallemme. Siksi Eurooppa tulee olemaan aina yhtenäinen, kun se pyrkii vastustamaan erilaisiin syihin perustuvaa terrorismia. Oli sitten kysymyksessä uskonnolliset, separatistiset tai uskonnolliset syyt. Terrorismia ei voida koskaan hyväksyä eikä oikeuttaa. Siksi haluamme muistaa tänä päivänä terrorismin uhreja ja olemme vakuuttuneita siitä, että terrorismiteot eivät koskaan pysty romu, romuttamaan meidän perusarvojamme ja demokratiaa. Cari colleghi, nel... Hyvät äh, kollegat, tämän aamuisessa kokouksessa puheenjohtaja kokous päätti artiklan 134.4 äh, nojalla työjärjestyksestä äh, muuttaa täysistuntoaikataulua ja kutsua koolle täysistunnon 7.4. kello 14 Siinä yhteydessä kuullaan neuvosto ja komission julkilausuma 25. ja 26. ja 3. järjestelmä.